tiedonanto. 16. huhtikuuta 2009 oikeusaisen valikunnalle esitin ehdotuksen immuniteetin poittamisesta edustaja Mitrasovilta. Puolan viranomaiset ovat tätä hänen asian ajansa välityksellä vaatineet. Oikeusaisen valikunta sitten minulle ilmoitti, että ottaen huomioon parlamentin päätöslauselman päivämäärältä 24. huhtikuuta 2009 tämän puolen porallisen jäsenen immuniteetista. Hän, he eivät oikeusvaliokunnassa hyväksyneet tätä ehdotusta. Kolejnym punkten porządku obrad. Seuraava kohta esityslistalla